Uh, ladies and gentlemen, uh, may... Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin teitä istuutumaan, niin me lähdemme äänestämään. The first item, uh, to be... Ensimmäinen asia, josta me äänestämme, on ehdotus, joka liittyy Aleksei Navalnin äh, pidätykseen. Käsittääkseni tähän on, äh, tässä on tehty ehdotus äh, tämän äh, äänestyksen siirtämiseen ja annan puheenvuoron pyynnön esittäjälle. Puhemies, hyvät kollegat.